julkaisemaan huomenna kello 12. Mitä tulee sitten kansainvälisen kaupan valiokuntaan, joka ilmoitettiin eilen, ei eh, ole vastustusta komission delegoitun säädökseen numero 124 astuksessa 978 2012 GUE ja vihreät ovat vastustaneet tätä. Artikla 87 alkaple 6. Tämä suositus otetaan äänestyslistalle 12. joulukuuta. Tarkistusten määräaika on keskiviikkona kello 10 ja kello 16 sitten erillisäänestysten ja kohtakohdalta äänestysten aikaraja umpeutuu. Kiitän näistä huomiostanne näihin tiedonantoihin. Seuraavaksi jatkamme keskustelua sitten Albania koskevasta vuoden 2013